unionin yleiselle tuomioistuimelle. Ja puheenvuoron saa jälleen esittelijä Delvo. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun parlamentti käsittelee eu tuomioistuimen asioita tämän toimikauden aikana. Kuten tiedätte, jo usein vuoden ajan Luxemburgin tuomioistuin, erityisesti tämän ensimmäinen asteen tuomioistuin, on vaikeassa tilanteessa. Tämä johtuu siitä, että jatkuvasti on lisääntynyt tapausten määrä. Tapausten määrä on lisääntynyt 300 18.14 yli 900 tapauteen seuraavana vuonna. Kanteiden määrä lisääntyy vuodesta toiseen. Ja näin ollen näitä käsittelyaikojakaan ei ole, ei ole kunnioitettu ja lähes 27 000 euroa on tullut tässä ylimääräisiä kuluja, joka on kaksi kertaa enemmän kuin tämä reformi maksaisi. Tästä syystä äänestimme 28. lokakuuta 2015 neuvoston ehdotuksen puolesta, jonka myötä lisättäisiin tuomareiden määrää. Se olisi siis kaksi tuomaria per jäsenvaltio. Ne olen poistettaisiin virkamiestuomioistuin ja sisältettäisiin seitsemän virkamies tuomaria tähän ensimmäiseen asteen tuomioistuimen asetus, jonka me hyväksyä on toinen askel kohti tätä päätöksestä. Tämä sen tavoitteena on siirtää virkamiestuomioistuimen tuomarit eteenpäin ja näin ollen kaikki sen oikeusjutut siirtyisivät toiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Parlamentti on halunnut säilyttää johdonmukaisuutta näissä siirroissa ja takaamaan oikeusjuttujen oikeusturvan. Näin ollen oikeusjutut siirretään samojen sääntöjen ja proseduurien mukaisesti. Täytyy vain toivoa, että tämä uudelleen organisointi tulee tapahtumaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Ja että tuomarit toimivat oikein. Haluamme taata kansalaisillemme nopeamman oikeuskäsittelyn, mutta myös oikeuskäsittelyn, joka on laadukas tästä syystä. Pitää muistuttaa, että vetämme sen puoleen, jotta useampia tapauksia käsiteltäisiin kamareissa, jossa on viisi tuomaria eikä vain kolme. Ja haluamme myös, että tuomioistuin järjestää erityiskamareita. Ja haluan muistuttaa jäsenvaltioille, että Euroopan parlamentti äänesti selvästi että olisi nais- ja mies tasa-arvoa tuomareiden kokoonpanossa, joten nyt vedotaan taas jäsenvaltioihin, että he noudattavat tätä pariteettia, kun nimittävät, pohtivat, tai pohtivat näitä tuomarinimityksiä. Puhemies, puhun suoraan ratkaisuja. Tässä nyt on ei parassa. Valittelen sitä, että jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet sopimaan tästä tuomarin lisäyksestä ja rotaatiojärjestelmästä mutta no, neuvosto on ollut joustamaton ja parlamentti on ottanut vastuunsa. Euroopan oikeus on nyt hankaluuksissa, meidän pitää suojella sitä, puolustaa sitä, antamalla sille mahdolliset keinot käyttöön, pitää varmistaa oikeusalue EU-hun, mikä on olennaista demokratiassa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Delvaux. Odottelemme vielä komission jäsen Avramopulosta. Hyvää iltaa, sieltä hän jo saapuukin. Eli kuunnellaanpa sitten perustus, äh, valiokunnan puheenjohtajan ajatuksia ensin. Hybner, olkaa hyvä. Kiitos. Kun Lissabonin sopimus astui voimaan, niin tämä pitää hyväksyä tavallisen lainsäädäntömenettelyn mukaan. Ja tässä otetaan huomioon äh, yleisen tuomioistuimen vaadittava tehokkuus. Tässä pyritään vahvistamaan koko järjestelmän tehokkuutta kestävällä tavalla. Sen hyväksyminen varmasti varmaankin lyhentää yleisen tuomioistuimen käsittelyaikoja. Ja perusoikeuskirjan artiklasta 47 pitäisi pitää kiinni. Yleinen tuomioistuin takaa sen, että lainsäädäntöä toteutetaan yhtenäisesti. Ja tätä kautta myös saadaan aikaiseksi johdonmukaisuutta tapausoikeudessa. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti tukee tätä ehdotusta, jotta Euroopan unionin tuomiojärjestelmä olisi tehokkaampi. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja Hybnerille. Ja seuraavaksi sitten puheenvuoro komission jäsen Avramopulosille. Olkaa hyvä. glielo concediamo un minuto. Annamme hetkisen vielä valmistautumisaikaa. No niin, komission jäsen pyytää mahdollisuutta äh, äh, puhua puheensa hetkisen myöhemmin, joten aloitetaan heti Ziefkasta, meidän jäsenistämme PPn edustaja Ziefka, ja kuunnellaan sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ja kaksi minuuttia ensin Ziefkalle. Przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy, przed nami zamknięcie. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat, nyt olemme Euroopan unionin tuomioistuimen uudistuksen toisessa vaiheessa. Kyseessä on nyt poliittinen keskustelu siitä, tarvitaanko tällaista uudistusta, ja sehän aloitettiin viime vuonna se keskustelu. Ja nyt sitten puhutaan siitä, mitä olemme tehneet aikaisemmin. Se on luonnollinen jatkumo aikaisemmin tehdylle, joten virkamiestuomio istuin on tarkoitus sisällyttää siis yleiseen tuomioistuimeen seitsemän tuomaria, jotka olivat virkamistuomioistuimessa sisällytetään olemassa olevaan tuomarikuntaan Tuomio, yleisessä tuomioistuimessa. Emme tiedä, paljonko tämä maksaa, mutta etuja siitä ainakin paljon on. Virkamistuomioistuimen tuomarit ovat tähän asti käsitelleet vain henkilöstökysymyksiä eikä mitään muita asioita tämä tuomioistuin pystynyt käsittelemään joten nämä tuomarit usein joutuivat olemaan tyhjin käsin ilman käsiteltäviä asioita. Muutokset joita tällä hetkellä tehdään uudistuksen toisessa vaiheessa, tekevät meille mahdolliseksi sen, että pystymme siirtämään virkamiesasiat, uudet asiat yleiseen tuomioistuimeen, eli mitään vaaraa ei synny siinä, etteikö tapauksia käsiteltäisi lainmukaisesti. Ja kun tuomarit käsittelevät näitä asioita, niin toiset tuomarit pystyvät ottamaan vastaan muita oikeustapauksia. Uudistus oli ilman muuta välttämätön. Kuten Daruta Hübner totesi, tämä on uudistus, joka saa Euroopan oikeudenkäyttöjärjestelmän laadun paljon korkeammaksi. Ja haluaisin nyt muistuttaa tuomioistuinta ja kaikkia, kaikkia muitakin instituutioita siitä, että tämä uudistus on hyvin tärkeä ja sitä arvioivat myös monet muut tahot. Meillä on paljon vastustajia myös. Ja toivon, että tämä uudelleentarkastelun lauseke, joka sisällytetään asetukseen, pakottaa kaikki arvioimaan tuomioistuimen toimintaa tässä muutaman vuoden sisällä niin, että voimme todella todeta muutaman vuoden päästä, olemmeko tehneet oikeita valintoja, ovatko päätökset olleet oikeita vai väärää. Minä uskon, että olemme olleet oikeassa. Sitten sosialistien ja demokraattien ryhmästä edustaja Regner, puolitoista minuuttia. Kiitos, herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Tässä uudistuksessa on kysymys aika teknisestä uudistuksesta. Tämä on tuomioistuimen neljäs uudistus ja jatkumoa edelliselle mietinnölle, jossa kasvatimme tuomareiden lukumäärää niin, että jokainen jäsenvaltio sai nimittää kaksi tuomaria. Ehtona tälle oli, että virkamiestuomioistuin lopetetaan ja sitten kysymykset, joita siellä on käsitelty, siirrettäisiin unionin yleiseen tuomioistuimeen. Ja tässä nyt säännöt, jotka koskevat erityistuomioistuimia, eivät enää ole voimassa. Ja tämä on tervetullutta. Ja yksi asia on lähellä sydäntäni. Rova Del Voon mietintö näyttää selkeästi sen, että naisten ja miesten tasa-arvoinen edustus tuomarikunnassa on tärkeää. Haluaisin muistuttaa, että Rinjon mietinnössä me asetimme tämän ehdoksi ja me pyysimme neuvostoa ottamaan kantaa tähän epätasapainoiseen tilanteeseen, kun nimityksiä tehdään. Kansan, kansallisella tasolla tämä toimii jo ja minä toivoisin, että tämä toimisi myös Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Jambaski. Hän edustaa ECR-ryhmää. Teillä on puheenvuoro yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa komission jäsen. Uudistus on erittäin tarpeellinen, hyväksyn sen. Oli korkea aika, että me teemme tällaisen mietinnön. Me olemme jo pidemmän aikaa pyrkineet saamaan aikaiseksi kompromissia eli poliittisten ryhmien välillä. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä tosiasiaa, että tähän kompromissiin päästiin äh, tuomareiden lukumäärää nostamalla. Tämä huomattava muutos kuitenkin johtaa lisäkustannuksiin noin 20 miljoonaa euroa. Ja Euroopan veronmaksajat maksavat tämän summan. Lisäksi ei ole todisteita siitä, että tämä olisi oikea päätös. Ja lainkäyttöaluetta täytyisi myös tarkkailla. Kiitos. E Pinto per due minuut. Ja seuraavaksi Marinjoi e Pinto, alderyhmän puolesta kaksi minuuttia. Kiitos. Kiitos puhemies. On erittäin vaikeata korjata jotakin, joka on jo vääristynyt. Se on tässä tämän asiakirjan laita, siitä puuttuu avoimuutta. Tuomioistuin on synnyttänyt paljon keskusteluja alusta alkaen. Keskusteluja on käyty, on pohdittu, onko tämä viive todella todellinen vai aiheutettu. Estando assim, muitos deputados... Onko tuomioistuin tässä toiminut niin, että se ei halunnut informoida asianmukaisesti parlamentaarikkoja. Niin kuin mietinnössäni sanotaan, että erityistyömöistuimet ovat paljon taloudellisempia toiminnassaan ja he ovat ehkä ammattimaisempia. Ja tässä tähdättiin ehkä vähän muuhun tähdättiin kalliimpaan ratkaisuun, joka sisälsi uuden lainsäädäntöehdotuksen ja sen tuoman prosessin mukanaan. Tässä tukeudutaan kyllä suunnattomaan valheeseen. Auki olevat oikeusasiat ovat käytännössä katsoen kadonneet. On kaksinkertaistettu tuomareiden lukumäärää ja nyt nämä tuomarit ovat teknisesti alityöllistettyjä täytyy tarkistaa, kuinka paljon asioita siirretään näille uusille tuomareille käsiteltäviksi. Tämä todella synnyttää paljon huolestuttavia kysymyksiä. Monet oikeusasiat koskettavat myös merkintää, alkuperämerkintää, myös kilpailuasiat ovat kadonneet ja kuitenkin tämä ähm, virkamiestuomioistuin oli kaikkien hyväksymä. Se oli pätevä, sen kustannukset olivat tasapainossa, mutta nyt se on vain kylmästi poistettu ja se korvataan jollakin, joka tulee koitumaan erittäin kalliiksi ja sen maksavat jälleen kerran eurooppalaiset veronmaksajat. Jotkut ovat, äh, joista monet ovat jo joutuneet kärsimään runsain määrin säästötoimenpiteistä yksi kielteisistä seurauksista on tämä, eli miten tätä asiakirjaa on hoidettu ja viety eteenpäin. Valitettavasti tulos ei todellakaan ole tyydyttävä ja menetelmä oli hyvin kyseenalainen. Ja sitten edustaja Hautala vihreiden puolesta puolitoista minuuttia. Eh, transfer... Arvoisa puhemies, Toimivallan siirtäminen henkilöstöasioissa toiselle tuomioistuimille on tärkeä osa tuomioistuin uudistusta. EUn tuomioistuinjärjestelmän uudistaminen ja tehokkuus on äärimmäisen tärkeä asia koko EUn lainsäädäntöjärjestelmälle. Ja sen takia täällä parlamentissa teimme päätöksiä, jotka ovat saaneet osakseen myöskin paljon kritiikkiä. Ja siitä huolimatta päätökset olemme tehneet. Tähän mennessä parlamentti on tukenut tuomioistuin uudistusta, mutta mutta jäsenvaltioiden täytyy toimia samoin. Ja viitaan tässä siihen, mitä kollegat ovat ottaneet esille. Viime lokakuussa neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman todeten, että uudistusprosessin lopussa, jotta saataisiin aikaiseksi sukupuolten välinen tasa-arvo, jäsenvaltioiden pitäisi siinä määrin kuin vain suinkin mahdollista nimittää naistuomareita, jotta voitaisiin taata, että miehiä ja naisia on tasapuolisesti edustettuna tuomareina näissä tuomioistuimissa. Olen puhemies ehdottoman vakuuttunut siitä, että jokaisella EUn jäsenvaltiolla on lahjakkaita ja upeita tuomareita sekä miehiä että naisia. Minä voin varmistaa omasta puolestani, että täällä parlamentissa, että, että tätä lupausta, jota, joka on annettu, ei rikottaisi myöskin tulevaisuudessa. Ja sitten Ferrara, yksi minuutti. Grazie, presidente. Mene... Kiitoksia, puhemies. Meidänkin esittelijämme Delvo ei ole epäillyt määritellä, kuinka äh, ristiriitainen tämä uudistus on. Viime lokakuussa tämä parlamentti valitettavasti hyväksyi tuomareiden tuplaamisen virkamiestuomioistuimessa niin, että siirryttiin 28-56 ja tällä hetkellä nyt sitten ollaan päättämässä vira- virkamistuomioistuimen kumoamisesta. Ja koko perustuslaillinen perusta allaan, ollaan alaistamassa koko tämän operaation oikeusperustaa. Ja haluan sanoa tämän selkeästi. Sen lisäksi, että julkisia varoja tässä tuhlataan ja sen lisäksi, että tämän uudistuksen negatiivisia vaikutuksia on tuotu jo esille, on kiistanalaista, että voiko yhteisöjen lainsäätäjä luoda uusia toimielimiä tai uusia tuomioistuimia ilman, että se, sillä olisi oikeus myöskin niitä peruuttaa tai lakkauttaa ilman, että viitataan perustamissopimukseen. Me haluamme pitää oikeusvaltion voimassa, emmekä voi hyväksyä sellaisia päätöksiä, joilla ei ole perustuslaista perustaa. Ja sitten Maija. Kiitos, herra puhemies. Tuomioistuimet ovat parlamentaarisessa demokratiassa eh, erittäin tärkeässä asemassa ja siksi ne ovat aina arkaluonten kysymys. Ennen kaikkea, jos siihen puututaan poliittisesti, on selkeää, että kansalaisilla on oikeus nopeisiin päätöksiin. Tiedän, että tuomioistuimessa käsitellään valtavia määriä asiakirjoja, joten on tärkeää, että olemme saaneet lisää tuomareita. Mutta menettelytapa mielestäni ei ole ollut oikea ja tämä on tyypillistä Euroopan unionille. Eli vaadittiin 12 ylimääräistä tuomaria. No, mitä tehdään? Nimetetään 28 mitä tapahtuu niille 16, jota ei oikeastaan tarvita lainkaan? Lähtevätkö sitten päivittäin kävelylle? Kuka tämän kaiken maksaa? Ja mikä minulle sitten on vielä erityisen tärkeää, on se, että näiden nimitysten ei pitäisi olla poliittisia, mutta sitä ne valitettavasti usein ovat. Ja edustaja Estaras Ferragut näyttää, että hän ei ole paikalla kuitenkaan, joten siirrytään seuraavaan puhujaan edustaja Kofferaatiin. Puolitoista minuuttia jälleen. Signor commissario, qualche mese... Muutama kuukausi sitten ilmaisin täällä keskustelussa vastustukseni tuomarien määrän kaksinkertaistamista koskien syistä, jotka myös kollegat ovat tuoneet täällä esille. Tämä toimenpide on perusteetun, sillä ei ole myöskään mitään objektiivisia syitä ja siinä on se vaara, että siitä tulee jälleen yksi se, yksi se kasvot, lisää eurooppalaiseen lainsäädäntö- ja lainkäyttöarkkitehtuurin syövereihin ja vaikutukset ol, voitiin nähdä jo etukäteen. Nyt olisi tärkeää toimia niin, että virkamiestuomioistuin, joka otetaan sitten yleisen tuomioistuimen huomiin, jolla on tänä, tähän asti ollut tärkeät toimivallat, niin pitäisi varmistaa, että näitä toimivaltoja peruutetaan. Ja mitä tulee sitten tähän aiheeseen, jonka monet ovat ottaneet esille, eli naisten roolin tunnustamiseen tuomarina. Eli sukupuolin tasa-arvo silloin, kun valitaan tuomareita, niin on tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota. Tarvitaan sitovia määräyksiä, erityisesti toisin kuin puhutaan naisten, naisten työn arvostamisesta in yleisesti ottaenkin. Samoin konkreettisia konkreettisia tuloksia muilla aloilla ei ole saatu aikaiseksi. Ja jos ei näitä ajatuksia saada muunnettua todellisuudeksi, niin sillä ei ole mitään merkitystä Euroopan kansalaisille. Sen takia minun mielestäni kiintiöistä pitäisi tehdä sitovia, jotta ne voitaisiin panna tehokkaasti täytäntöön. Kiitoksia. Sitten edustaja Ujasdowski. Yksi minuutti. Panie przewodniczący, koleżanki koledzy. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. se, että virkamiestuomioistuin sulatettiin unionin yleiseen tuomioistuimeen, on osa suunnitelmaa. Mutta minun täytyy sanoa, että tämä lyhyt keskustelu jo näyttää sen, että meidän täytyy pohtia sitä, miten me toimeenpanemme tämän muutoksen. Täällä on esitetty paljon kritiikkiä koko uudistusta vastaan. Kritiikkiä on myös esitetty itse tuomioistuimen sisällä, koska tuomaritkaan eivät ole täysin vakuuttuneita tästä uudistuksesta, ennen kaikkea siihen liittyvistä kustannuksista. Tässä täytyisi ennen kaikkea pohtia tuomioistuimen tehokkuutta, sen avoimuutta ja sen päätösten avoimuutta. Minä pyytäisin, että me pohtisimme tätä uudistusta vielä ennen kuin me teemme päätöksen äänestyksessä. Tämä on liian arkaluontoinen kysymys, jotta sitä voitaisiin käsitellä näin kiireellä ja me tarvitsemme kaikkien ryhmän tuen. Kiitos ja edustaja Botone, yksi minuutti myös teille. Monsieur le Président, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me kes... tämä on neljäs reformi tuomioistuimelle, kun halutaan poistaa virkamiestuomioistuin. <clears throat> Tämä kuten myös tuomareiden lukumäärän kasvattaminen on tapahtunut aivan vastuuttomalla ja skandalimaisella tavalla. Mitään syvä analyysi tehty tästä artiklasta 257, joka antaisi mahdollisuuden tälle poistamiselle. Ei mitään vaikutusarviota, ei mitään kustannusarviota ja miten tämä vaikuttaa muihin oikeuskäytäntöihin. Minä olen jatkuvasti muistuttanut tästä komissiolle. EU ei, ei halua mitään turhia kuluja eurooppalaisten maksettaviksi silloin eikä halua tätä levittää kansallisiin lain oikeuskäytäntöihin. E, me olemme voineet todeta jo useissa tilanteissa sen, kuinka kansalaiset eivät ole voineet konsultoida omaa tuomarikuntaansa. Eli tässä todella huomataan, mikä ovat EUn todelliset kasvot. Muistakaa, että ei tärkeintä ole, miten pudotaan, vaan laskeutuminen. Ja tämä laskeutuminen on kyllä tuskallista ja eurooppalaisten kansojen kevät tässä lähestyy. Kiitos edustaja Pospisil, puolitoista minuuttia pane já jsem na podzim minulého roku puhemies. Minä viime vuoden syksyllä, kun keskustelimme jo tästä uudistuksesta, minä sanoin, mitä olen mieltä. Ää, e, onko mitään motiivia lähteä kaksinkertaistamaan tuomareiden lukumäärää? On totta, että että tuomioistuimen agenda ja työmäärä vain kasvaa, mutta ei niin paljon, että se oikeuttaisi yksi, kaksi tuomareiden lukumäärän kaksinkertaistamiselle. Meidän pitäisi tutkia paremmin tuo tuomioistuimen työmäärää. Tsekin tasavallassa me olemme voineet nähdä, että tuomareiden lukumäärä mm, ei, lukumäärän kasvattaminen useassa tapauksessa ei ollut mitenkään välttämätöntä. Pikemminkin uskoisin, että logiikka tässä olisi se, että sovelletaan uudistusta, ja mm, järkevällä tavalla, että tuomioistuimesta, joka palvelee kansalaisia. Kyllä varmasti on riittävästi toimintaa tuomioistuimelle siinä mielessä, että ei se, ehkä, ei tar, ei, ei, ehkä sillä ole niin paljon työ, työtä uusien poliitikkojen myötä, että se edellyttäisi kaksinkertaistamista. Ja eikä tässä missään nimessä saa lähteä rasittamaan veronmaksajien kukkarua Mielestäni tässä meillä on nyt virkamiestuomioistuin, joka on toiminut. Meidän pitäisi tukea sitä ja tämä uudistuks, tässä uudistuksessa pitäisi tulla selväksi se, että tässä on kyse vain poliittisista tarkoitusperistä eikä yhteisestä hyvästä. Sitten siirrymme seuraavaksi ilman puhujalistaa menettelyyn. Negrescu on pyytänyt ensimmäiseksi puheenvuoron. Hän saa yhden minuutin, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä muutos on erittäin tärkeä, jotta Euroopan unioni toimii. Ei kustannukset ole ongelma se, miten tuomioistuin toimii, se on ongelma. Tämä uudistus parantaa kuitenkin tilannetta. Meidän täytyy mainita, että tämä asetus on toimielinten välisen vuoropuhelun tulosta. Meidän ei tarvitse muuttaa ainoastaan työjärjestystä, mitä tuomioistuimen tulee. Ja olen komission kanssa samaa mieltä, että tässä voidaan käsitellä myös su- suurempaa määrää kanteita. Ja lopuksi minä haluaisin vielä puhua sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Sitä täytyisi kunnioittaa, koska tätä kautta myös oikeus toteutuu paremmin. Ja sitten seuraava puhujaksi minuutti. Kiitos puhemies. Tässä me keskustelemme nyt toimivaltuuksien siirtämisestä ensimmäisessä ensimmäistä tuomioistuimesta eu tuomioistuimelle, mutta ihan alun perin ehdotettiin tuomareiden lukumäärän nostamista 56, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi kaksi henkilöä nimettävänä. Tämä on henkilöstön lukumäärän nostaminen, joka tarkoittaisi sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin poistettaisiin. Sen sijaan, että meillä olisi 40, meillä on 47 tuomaria. Ja me olemme myös poistaneet tuomioistuimen, jossa työskenteli seitsemän tuomaria. Nämä seitsemän tuomaria siis siirtyivät toiseen tuomioistuimeen. Vuoden 2020 välillä on 65 prosenttia tullut lisää tapauksia joita tuomioistuin on joutunut tutkimaan. 1300 tapausta on vielä avoimena. On todella välttämätöntä mm, saada 56 tuomaria, kaksi per jäsenvaltio, jotta todella he voisivat selviytyä työtaukastaan. Jakovcic. Jakovcic seuraavaksi. Ivan, ole hyvä. Eh, koherentnost, pravna zaštita građana, Johdonmukaisuus, kansalaisten oikeusturva, tehokkuus ovat arvoja ja periaatteita, jotka täällä mietinnössä on mainittu, mutta haluaisin vain sanoa, että minulla on tiettyjä varaumia. En ole ihan varma, että tämä uudistus saisi aikaan välittömästi niitä tuloksia, joita siltä haetaan, enkä ole myöskään ihan varma, että se suurella innolla otettaisiin vastaan kaikkialla. Tämä keskustelu näyttää jo, että Asian liittyy vakavia kysymyksiä vielä, jotka täytyy pohtia, ja ehdotuksia, jotka on otettava huomioon. Olen uudistuksen puolesta, mutta olen sitä mieltä, että se täytyy panna täytäntöön vähitellen. Ellei näin toimita, meillä on edessämme tilanne, jossa mietintöä tullaan julkisuudessa kritisoimaan vahvasti. Olen ilman muuta uudistuksen puolesta, mutta haluan, että se pannaan täytäntöön vähitellen. Ja jos sille tielle lähdetään, ja jos todella hyväksymme tämän päätöksen, että kaksi tuomaria per jäsenvaltio, niin silloin ilman muuta sukupuolten välistä tasa-arvoa täytyy noudattaa. Nyt päättyy siis tämä osuus keskustelua ja kiitos komission jäsen Avramopoulosille, että hän on seurannut koko keskustelua täällä ja komissio on todennut, että se ei halua käyttää puheenvuoroa tässä keskustelussa, joka perustuu tuomioistuimen ehdotukseen, kuten on todettu, joten annan puheenvuoron välittömästi esittelijä Delvolle. Mari, Minä uskon, että kaikki on sanottu tässä keskustelussa. Tämä on toinen kerta kuuden kuukauden sisällä, kun me keskustelemme tästä. Kannanotot eivät ole muuttuneet missään ryhmässä, eli voin sanoa yhteenvedonomaisesti, että arvostan sitä, että te arvostatte oikeutta tuomioistuimen. EUn tuomioistuin on erittäin tärkeä. Minä olen luottavainen, että se tulee järjestäytymään parhaimmalla mahdollisella tavalla palvellakseen EUn oikeutta. Ja haluan jälleen kerran muistuttaa teille jäsenvaltioille edustajille, että kun te nimittätte, niin pitäkää varanne, että tässä olisi sukupuolijakautuma todella otettu huomioon oikeudenmukaisesti. Kiitos. Anteeksi. Ah, kiitoksia edustaja